panie przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów witam e, pana. tervetuloa tervetuloa hyvät jäsenet hyvä komissaari. kokous jatkuu eilispäivän pöytäkirja jaettiin teille onko niihin kommentoitavaa? Zatem... Ei. Näin ollen nämä, tämä pöytäkirja on näin ollen hyväksytty. Näin siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Komission